Hello, everyone. Will you please take your seats and prepare the voting cards? Asettukaa paikoillenne, valmistakaa äänestyskortit valmiiksi, jotta voimme aloittaa äänestyksen. So first... Valmiina ensimmäinen mietintö. YMPn nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU-ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen. Aloitamme äänestyksen kompromissilla yksi puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti pahoittelut. Odotan äänestyskorttiani plus yksi lasketaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 61 puolesta. Vast, puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 64 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjä hylätty 63 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan 63. En saa aivan selvää. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 78 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä Hylätty 80 puolesta vastaan tyhjä Hylätty 81 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lopullinen äänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano tarkistuksen puolesta vastaan hylätty, kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty, kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty, viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty, kuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty, seitsemän puolesta vastaan, vastaan tyhjä hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty, kymmenen puolesta vastaan tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Äänestetään uudestaan. Äset D hieman harhoittunut. 11 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 14. Olen pahoillani. Jotkut ryhmät äänestävät hieman eriävästi äänestyksestä toiseen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 31, kiitoksia. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 32 puolesta Onko täällä jotain, jota haluatte jakaa kanssanne? Jatkakamme äänestystä 32 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 37 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 39 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 43, kaksi puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty lopullinen äänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5 hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty 28 puolesta vastaan tyhjä. hylätty 29 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Enpä tiedä, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 43 He äänestivät tyhjää. 43 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää. hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää. hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hyväksytty. 53 58 puolesta vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjä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 vastaan tyhjää hyväksytty, 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 88 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 60, äh, 88. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 93 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 94 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 96 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 97 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan tarkistus kolme. Äänestys alkaa ja päättyy. Saitteko korttinne? Deli, hyvä. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kuusin puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lopullinen äänestys sähköisesti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos paljon. Now, sustainable and competitive... Nyt tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala, nykytilanne ja tulevat haasteet. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Neljätoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisitoista ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan Alden 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puole- ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Missäs me nyt olemmekaan menossa?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 Päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 tarkistetaan. Mutta nyt en enää pelaa tätä peliä, jos Alde ei näytä kunnolla mitään tästä. Muussa tapauksessa on väärä lopputulos. Äänestö on päättynyt. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 <clears throat> puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 45, puolesta vastaan tyhjä SD puolesta vai vastaan? Puolesta. 45 tehdään uudestaan puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 46 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 toinen osa. Ai ei, kompromissi viisi ensin. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 toinen osa. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Hylätty. 56 puolesta. 56 puolesta vastaan tyhjää Kuka on äänestänyt puolesta? Hylätty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Edustaja Eichhout. Tässä mennään vähän liian nopeasti. Ensimmäinen osa tai toinen osa 54 oli vähän epämääräistä ja 56 kukaan ei äänetty. Ette voi sanoa, että se oli hylätty. Voidaanko tehdä 56 uudestaan, jotta nähdään, mitä ihmiset äänestivät? 54 ensi toinen osa. Äänestää uudestaan. 54 toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 56 puolesta, vastaan, hylätty. 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 61. osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63. Puolesta vastaan ei vaan se raukea. 66 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä vielä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 81 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää, 82 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 82. And it's closed. It is rejected. It... Hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 86 puolesta vastaan ja tarkistetaan. Äänestys on alkanut. And it's closed. And it is adopted. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 88 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 89 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 90 puolesta vastaan. Tyhjää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 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin äänestetään sähköisesti. Loppuäänestyksestä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kiitoksia. Ja sitten julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti seuraavana. 61 in favor, one... 61 puolesta yksi vastaan loppuäänestys, nolla tyhjä. Oh, it was not uh, on the screen. 61 in favor, one against, zero abstentions. You're welcome. Let's vote on the public procurement strategy pack. No niin, ja sitten julkisia hankintoja koskeva strategia paketti. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kahdeksan äänestys on alkanut. And it's closed. Päättynyt. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tai hyväksytty. Tarkistetaan.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 hyväksytty 32, Vast, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 2, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 3, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 4, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja 6, puolesta vai sitä äänestetä vai? Se on hyväksytty automaattisesti. Loppuäänestystä ei ole. Kiitoksia kovasti. We finished with the votes and we have any... Äänestykset ovat näin päättyneet. Ja seuraavana keskustelu esityslistalla. Kiitoksia yhteistyöstä.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 So, colleagues, I would like to encourage those... Kollegat, pyytäisin, että nyt ne, jotka eivät halua osallistua tähän seuraavaan keskusteluun, poistuisivat salista. Meillä nimittäin on esityslistalla vielä yksi asia ja jatkamme kokousta nyt välittömästi. Okay, thank you, and we will start. Hyvä. Ja nyt tosiaan esityslistan kohta 13. Nyt hiljaisuutta saliin. Meidän on jatkettava kokoustamme. Kiitos. Ja tosiaan esityslistan kohta 13 keskustelukomission kanssa ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä. Aika tärkeä aihe. Ja annan välittömästi puheenvuoron komissiolle. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitos siitä, että kutsuitte meidät kertomaan lääkeväärennyksistä. Member states should adopt effective, proportionate and dissuasive Tosiaan kyse on lääkeväärennyksestä ja nyt Puhutaan ylipäätään aktiivisten aineiden väärinkäytöksistä sekä muista väärinkäytöksistä. Jäsenvaltiot ilmoittavat näistä toimista komissiolle. 118a artikla vaatii komissiota kertomaan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden käytössä olevista rangaistuksista ja niiden tehokkuudesta mutta 26. tammikuuta 2018 hyväksyttiin tämä komission ehdotus. Meillä oli ulkoinen tutkimuksen toteuttaja, joka auttoi meitä arvion tekemisessä. Ja tämä tutkimus on nyt julkaistu internetissä. Jos katsotaan tosiaan nyt sitten näitä rangaistuksia jäsenvaltioissa, löydökset ovat seuraavia. Kun puhutaan lääkeväärennyksistä niin Tätä on aika vaikea arvioida tätä koko alaa ihan lähtökohtaisesti. Ähm, henkilö, henkilön käyvä vahinko tai loukkaantuminen ovat tässä siis kyseessä ja jäsenvaltiot langettavat rangaistuksia myös laittomasti vastaa toiminnasta lääkeainealalla. Kun ajatellaan nämä lääkeväärennyksiä, 118 artikla langettaa näitä rangaistuksia. Ja 26 jäsenvaltiota ovat tehneet muutoksia lainsäädäntöön 118 a artiklan täytäntöönpanemiseksi. Yksi jäsenvaltio muutti Medicrim-konferenssin ähm, äh, perusteella rikoslainsäädäntöään ähm, Muut katsoivat, että rangaistukset olivat jo ennen 118 a äh, ähm, käyttöönottoa äh, voimassa. Vankilatuomio, sakkotuomio, lisenssimenet vetäminen ja näiden laittomien tuotteiden vetäminen markkinoilta ovat näitä käytössä olevia rangaistuksia ja seuraamuksia. Äh, joissain jäsenvaltioissa kyse on äh, rikollisesta toiminnasta. 21 jäsenvaltiossa valmistaminen, äh, kauppa, etäkauppa, kaikki lääkeväärennyksiin liittyvä toiminta on rikollista ja joissain jäsenvaltioissa kyse on pikemminkin siviilioikeuskysymyksistä eli korkeintaan sakkotuomiosta. Vankeus tuomio voi olla Euroopan unionissa kaikkea yhden vuoden ja 15 vuoden välillä niissä maissa, joissa tämä on rikosoikeudellinen kysymys. Samoin on sitten sakkoja 4300 eh, eurosta liettuessa aina miljoonaan euroon Espanjassa. Ja kun ajatellaan aktiivisten aineiden väärinkäytöksiä 23 jäsenvaltiossa on rikosoikeudellisia seuraamuksia ja jos katsotaan näitä sakkoja, lakkoja, jotka liittyvät aktiivisten aineiden käyttöön 26 jäsenvaltiossa langetetaan sakkoja joko rikosoikeuden tai sivilioikeuden pohjalta. Ja tulee myös todeta, että kaikki muut paitsi kolme jäsenvaltiota ovat ottaneet käyttöön myös hallinnollisia seuraamuksia liittyen lääkeväärennyksiin. Jos nyt sitten katsotaan näiden toimien tehokkuutta, niin kuin sanoin, on hyvin vaikea mitata tätä liittyen siihen, että joka tapauksessa tämä toiminta on laitonta ja se oli yksi kaikkein hankalimpia tehtäviä myös toimeksiannossamme, kun tätä tutkimusta tehtiin, eli saada tietoa tästä laittomasta toiminnasta. Mutta yleisesti ottaen voidaan todeta, että jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön niin rikosoikeudellisia seuraamuksia kuin hallinnollisiakin seuraamuksia, jotta lääkeväärennysala saataisiin kuriin. Ja mitä tulee sitten muihin seuraamuksiin, niin pelkkä lääkeväärennys tulisi ehkä tehdä rangaistavaksi, vaikka ei, ei ilman tarvetta todistaa, että tämä vahingoittaa ihmisten terveyttä, ja näin onkin useimmissa jäsenvaltioissa. Lisää kysymys ajatellen tätä korkeintaa ähm, vankeusrangaistusta kolme vuotta vähintään helpottaisi sitten eurooppalaisen pidätys- ja etsintämääräyksen soveltamista näissä kysymyksissä. Katsomme, että 118a ähm, artiklaa on taitonteen pantu tyydyttävällä tavalla joissain jäsenvaltioissa tarvittaisiin vielä lisää toimia mm, nähdäksemme. Lisäksi olisi hyödyllistä varmistaa se, että jäsenvaltioilla on voimavaroja ja henkilökuntaa näiden rangaistusten ja seuraamusten langettamiseksi. Tässä muun muassa lainvalvontaviranomaisia voitaisiin kouluttaa ja myös tiedon keräämisen monitorointi mahdollistaisi paremman toiminnan, että voitaisiin tarkastella näiden kansallisten määräysten tehoa, erityisesti kun lääke väärennysalaa mm, ajatellaan kokonaisvaltaisesti EU-markkinoilla. Ja tämän lisäksi sitten vielä soveltuvat rangaistukset. Tämä on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että parhaita käytänteitä ja jatketaan, jaetaan ja että tehdään tiivistä yhteistyötä ja komissio tietenkin tukee jäsenvaltioita näiden tärkeiden ongelmien ratkaisemiseksi tämän nopeasti luetun puheen loppuun. Tulkin huomioon siitä, että jos luetaan näin nopeasti, simultaaninen tulkkaus ei ole mahdollista. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Kostet. Siellä. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon komissiolle näistä perusteluista. Tämä 178 bis väärennetystä lääkkeistä, niin on pantava täytäntöön mahdollisimman hyvissä olosuhteissa. No, tässä näyttäisi olevan suhteellisen positiivinen tilanne, mutta lääkeväärännökset ovat meille äärimmäisen tärkeä aihe, koska lääkeväärennöksellä voi olla äärimmäisen vakavat seuraukset. Kyseessä on kansan terveyden kannalta merkittävä asia. Mm, tässä mietin, kertomuksessa nostan esiin laiton toimitusketju ja tässä lukee myös lääkkeiden ostaminen laittomista verkkoapteekeista. Joten kysymys, jonka nostaisin esiin, joka ei koskaan nosta näitä sanktioita, joita nyt sivuttiin, vaan kysymys on siitä, mikä on verkossa tapahtuvan myynnin vaikutus lääkeväärännysten myynnissä. Haluaisin kysyä, onko komissio huomannut erityistä suhdetta verkkokaupan avaamisen ja väärennettyjen lääkkeiden määrän välillä. Onko komissio huomannut siis, että verkkokaupan avaaminen ja väärennettyjen lääkkeiden kauppa, ja tässä olisi tietty korrelaatio, onko kyseessä yleinen väylä markkinoille näille väärennetyille lääkkeille. Ja ennen kuin puhutaan sanktioista, onko komissiolla tietoa valvonnan tehokkuudesta, joka on olemassa nimenomaan verkkovälitteisen kaupan valvomiseen. Ja, tak. Kiitokset sitten edustaja Auken. Redegörelsen og øh, der er jo ikke nogen grund til at diskutere om øh, noget, der er ulovligt. Kiitoksia. Puheenjohtaja, tosiaan kyse on laittomasta äh, toiminnasta ja sitä tulee, siitä tulee rangaista rikossa oikeuden seuraamusten pohjalta. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki tuotteet merkitään oikealla tavalla, mutta että myös niiden seurattavuus on mahdollista. Muuten petokset ovat hyvin mahdollisia. Ja meidän täytyy siis lisätä tähän se tieto, että että myös näiden lääkkeiden kohdalla seurattavuuden on oltava mahdollinen. Toteaisin, että tulee langettaa myös vankeusrangaistuksia eikä vain sakkorangaistuksia. Kyse on erittäin vakavista rikoksista. Monet näistä rikollisista eivät niinkään sakkorangaistuksesta välitä, mutta pelkäävät pikemminkin kyllä sitten vankeusrangaistusta. Kun ajatellaan, kuinka suuresta rahoista tässä on kyse, niin katson, että sakot eivät kyllä riitä, vaikka mielestämme ne olisivatkin isoja. Kiitoksia sitten edustaja Liise. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset komissiolle tästä kertomuksesta. Haluaisin nyt kuitenkin vielä hiukan tarttua tähän. Tämä oli hyvin muodollinen kertomus siitä, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet, mitä ää, ää, muutoksia tehneet. Me haluaisimme kuitenkin nää, tässä nyt ää, tietää vaihtoehdoista, mitä tässä voitaisiin tehdä. Mm, ja François Kostetin kysymystä tässä vielä korostaisin minäkin. Olemme saaneet tietoja, että internetissä äh, lääkeväärennyksiä on saatavilla hyvin paljonkin ja näin olemme ottaneet käyttöön tällaisen äh, sinetin. Kysyisin, onko se auttanut, äh, ovatko nämä toimet jotenkin olleet hyödyksi. Miten tilanne on kehittynyt. Ongelma on ratkaistava. Ja vaikka jäsenvaltiot nyt sitten muodollisesti ovatkin ryhtyneet toimiin, niin onko itse ongelma toden totta ratkaistu? Kiitos. Okay. Kiitos teille. Seuraavaksi edustaja Pieha. Kiitoksia. Kiitos komissiolle. Kiitoksia komissiolle tämän kertomuksen esittelystä. Se on kovin muodollinen, kuten edelleenkin puhuja korosti. Ja sen päätelmissä odotimme näkemämme pyrkimyksen estää laittomien väärennettyjen lääkkeiden saatavuuden EU-ssa. Mutta meillä on tiettyjä tietoja, miten voidaan rangaista tämänkaltaisista toimista, mutta en tunne paremmin tuota mittakaavaa Euroopassa. Olemme kuitenkin tietoisia siitä, että verkkomyynti kysymys on tässä suhteessa tärkeä. Internethän on lähteenä hyvin monelle lääkkeiden myynnille, jos osa näistä lääkkeistä on väärennetty tai eivät toimi niin kuin odotetaan. Ehdottaako komissio siis minkäännäköisiä ratkaisuja sille, miten voitaisiin jollain tapaa suitsia tätä jakelukanavaa tai tietääkö komissio, miten suuri osa lääkkeistä on jakelussa internetissä? Sitten kaksi muuta tärkeää kysymystä. Lääketuotteita, joita käytetään ravintolisissa. Nehän ovat aika tavanomaisia. Kaikki, mitä käytetään vaikkapa urheilussa tai fitnessissä. Nämä ovat tärkeitä, koska aineet usein sisältävät väärännettyjä osioita. Ja me emme tunne tätä hyvin ja siksi meidän tulisi myös puhua kosmetiikasta. Sehän ei välttämättä kuulu tähän soveltamisalaan, sen kuitenkin pitäisi olla, koska kosmetiikka sisältää paljon väärennettyjä ainesosia, sellaisia, jotka voivat saattavat mahdollisesti aiheuttaa myös syöpää tai voi olla huono vaikutus ihoon. Kiitoksia. Paljon kysymyksiä on odottelemme vastauksia. Kiitoksia sitten lopuksi edustaja Kaadenpa. Onkaapa hyvä. Kiitos oikein paljon. Tarttuisin siihen, mitä Peter Liise sanoi, että tämä seurattavuus ja toisaalta sitten sitten rangaistukset, niin kuin hän sanoi, nyt puhuitte ennen kaikkea tänään tästä kaupasta. Haluaisin kuitenkin myös kuulla, ovatko jäsenvaltiot pyrkineet tuomioistuinkäsittelyjen kautta ja puuttumaan näiden kaupan toimijoiden toimintaan ja tätä kautta sitten myös saamaan selville, missä näitä lääkkeitä, näitä tuotteita valmistetaan, mistä ne alun perin ovat lähtöisin. Onko tietoja oikeuskäsittelyistä tai onko käyty keskusteluja mahdollisten kolmansien maiden kanssa, jotka mahdollisesti ovat näitä lähtömaita ja jotka tähän laittoman kauppaan ja ylipäätään ovat merkittäviä näiden lääkeväärännysten lähteitä. Kiitos. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten komissio saa vielä 10 minuuttia vastatakseen. Ai, suoka anteeksi, odottakaapa vielä pieni hetki. Edustaja Kaveson Ruisen nähnyt teitä. Kiitos ihan nopeasti. Internet ja nämä, ja verkko ylipäätään on lääkeväärännösten pääsellinen kauppapaikka. Ja 118a artikla ja seuraamusten käyttöönotto on ehkä saanut jotakin aikaan, mutta internet ei tunne rajoja ja näin ollen ja tätä teiltä kysyisinkin, että mitä tietoa jäsenvaltioilla on siitä, mitä muissa jäsenvaltioissa tapahtuu, koska on hyvin vaikea valvoa tätä lääkkeiden liikkumista, jos se tapahtuu internetissä. Eli näitä tietoja, joita eri jäsenvaltioilla on, tulisi koordinoida entistä paremmin. En tiedä, onko vaikkapa luetteloita olemassa, konkreettisia luetteloita, kyseisistä lääkeväärennyksistä ja ovatko nämä luettelot julkisia, niin että jäsenvaltiot tietävät toistensa tilanteista myös. Kiitos paljon. Thank you so much. Kiitos teille ja nyt katselen vielä kerran ympärilleni, ei muita puheenvuoropyyntöjä, joita nyt komissio ei vastata. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, for the... Kiitos oikein paljon kysymyksestä. Haluaisin aloittaa tuota, mm, sanomalla tästä mittakaavasta. Täällä nimenomaan puhuttiin ongelman mittakaavasta. Ja yksi paketti kymmenestä tuhannesta lääkepaketista on väärennetty. Ja näitä on 3 prosenttia markkinoista on laittomien lääkkeiden kauppaa. Tämä on siis vakava ongelma. Tämä hyväksytty kertomus, joka täällä esitettiin, niin rajoittuu siihen, että tässä puhutaan ennen kaikkea siitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön nämä rangaistukset, ja tässä on myös arvioitu näitä rangaistuksia. Se on tämä kertomuksen anti. Mutta minä haluaisin myös viitata toisiin toimiin, joita olemme aloittaneet, jotta voimme taistella tätä vakavaa ongelmaa vastaan. Lisäksi Meillä on lääkkeiden autentifiointi menettely, jossa on siis tiettyjä turvamenettelyitä, joka pätisi helmikuusta 2019 lähtien. Me siis työskentelemme tiivissä yhteistyössä niin teollisuuden kuin jäsenvaltioiden kanssa, jotta tämä järjestelmä on ensi vuoden helmikuussa käytössä. Tämä tulee olemaan tärkeä väline siihen, että pystymme taistelemaan laitonta lääkekauppaa vastaan. Me olemme esitelleet tämän äh, mietinnön täällä tänään ja me jatkamme jäsenvaltioiden kanssa sen seuraamista, että jäsenvaltiossa on tehokkaat sanktiot käytössä. Täytäntöönpano on erityisen tärkeää ja tärkeää on myös se, että jäsenvaltiot äh, katsovat, että he valvovat ja panevat täytäntöön lainsäädännön ja sen kaikissa jäsenvaltioissa, ja me omalta osaltamme koordinoimme ja keskustelemme asiasta jäsenvaltioiden kanssa. Lisäksi kun puhutaan täytäntöönpanosta, olisi syytä katsoa, että lääkevalmistaja on vastuussa markkinoille saapuvasta valmista tuotteesta. Ja myös silloin, kun raaka-aineita ostetaan kolmasesta maista. Meillä ei ole EUn laajuista tietokantaa, jotta tilannetta voitaisiin valvoa, mutta kuten sanottua, me olemme tiivissä yhteistyössä eri jäsenvaltioiden kanssa ja tapaamme taajaan. Lisäksi ne toimet, mihin olemme ryhtyneet, koskee internetmyyntiä, jonka suhteen olemme myös vastaanottaneet kysymyksiä joiltain puhujilta. Ja Meillä ei ole tarkkoja tietoja tähän laajuuteen liittyen. Tämä on vaikea mitata tämä laiton kauppa verkossa. Tiedämme, että tämä on totta. Tiedämme, että myös tietämättä jotkut kuluttajat ostavat verkosta laittamia lääkkeitä, lääkeväärännöksiä. Siksi me olemmekin luoneet EU-logon jotka, joka mahdollistaa kuluttajille sen, että nämä tunnust, tunnistavat laillisen lääkeverkkokaupan. Tämä helpottaa myös viranomaisille tietoa, että he valvovat lääkkeiden myyntiä verkossa. Ja jotta voimme tukea jäsenvaltioita lisäämään tietoisuutta tämän logon suhteen me olemme julkaisseet tiedotustyökalupakin kaikilla kielillä. Ja me todellakin kannustamme jäsenvaltioita lisäämään tietoa koskien äh, verkkolääkkeiden oston liittyvää tiedottamista ja on tärkeää korostaa, että nimenomaan kaikki samat säännöt pätevät niin verkossa kuin mitkä pätisivät silloin, kun käy paikallisessa apteekissa. EU-tasolla meillä ei ole tiedotuskampanjoita suunnitteilla, mutta me vetoammekin jäsenvaltioiden, että nämä käyttävät näitä meidän viestintämateriaaleja ja myös soveltavat sitten oman viestintänsä. Ja minullapa ei ole tässä vaiheessa muuta sanottavaa. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Näin olemme todennäköisesti lopettaneet. Kaikki on käyty läpi esityslistalta. Kiitoksia siis osallistumista. Nähdään teidät iltapäivällä. Kello 14.30. 14.30. Poikkeuksen aloitusaika. 14.30.